ensikin kerralla ensimmäisessä keskustelussa. Tein silloin jo parhaani. Mielelläni nyt oikeastaan määrittisimme, määrittisin puitekehykset sille, mistä tänään keskustellaan. Periaatteessa on kyse kolmesta elementistä, jotka pitäisi vielä ottaa huomioon tämän välinen kohdalla. Ensimmäinen niistä on strateginen kysymys. Kyse on ihmisoikeuspolitiikasta, jota unioni harjoittaa yleisesti ottaen. Tämän politiikan johdonmukaisuudesta on kyse, tämän valtavirtaistamisesta ja siitä, mitä täytyy tehdä poliittisella tasolla ja miten tämä kaikki nivoutuu sitten tämän välineen käyttöön. Monet kansaisjärjestöt katsovat, että tämä on erittäin tärkeä väline. Euroopan unionin täytyy edistää ihmisoikeuksia muillakin välineillä, varsinkin poliittisen vuoropuhelun kautta kolmansien maiden kanssa. Tämä väline ei ole mikään vaihtoehto tälle, tälle vuoropuhelulle, vaan pikemminkin sen täydentävä osa. Tämä on ensimmäinen juttu. Sitten tämä toinen juttu, tekninen ja lainsäädännöllinen puoli. Kyse on asetuksesta tiukasti ottaen. Miten sitten asetusta pitää työstää, että komissiolla on järkevä pohja, jolta se voi sitten edistää ihmisoikeuksia ja demokratiaa järkevällä tavalla – Tämä on erittäin monimutkaista keskustelua. Tämä täytyy nähdä oikeassa kontekstissaan. Täytyy, tau, täytyy muistaa, että taustalla on asetus Euroopan unionin yleiset menettelyt ja muut välineet. Kolmas, viimeinen, konkreettinen käytännön seikka. Kuinka Euroopan unioni tulee käytännössä paikan päällä toteuttamaan politiikkansa? Kuinka kumppanit näkevät meidän työmme? Miten ne suhtautuvat siihen? Kuinka todella edistämme ihmisoikeuksia ja demokratiaa vaikeissa olosuhteissa? Uskoakseni tämän asioista on puhuttu jo usean otteeseen, joten en halua toistaa kaikkea. Kyse yritetään monimutkaisesta asiasta. Menettelyt ovat usein raskaita ja hankalia, varsinkin kumppaneiden silmin katsottuna. Jotkut kansalaisjärjestöt ja vastapuolen toimijat ovat katsoneet, että ollut vaikea työstää tai tehdä työtä Euroopan unionin eri välineiden kautta. Toista tämä ei toteudu tämän demokratiavälien kohdalla, joita ongelmia täytyy voida ratkaista rohjortasolla. Katson, että tätä pitäisi käsitellä kokonaisena pakettina. Siksi olen erittäin iloinen siitä, että kolme vierastamme ovat tulleet paikalle kutsustamme. Kaikilla heillä on erilainen tausta. He voivat keskustella meidän kanssamme tänään siitä, miten tätä välinettä voidaan nyt parantaa. Jean-Paul Mahtossa on pitkään toiminut Le Soir-lehden kirjeenvaihtajana – hän on toiminut äh, ihmisoikeuksien puolella Human Rights Watchissa ja myöskin äh, lehdistöasioista vastaavassa komiteassa tohtori Rina de Vai Tunisesta niin ekana paikalla. Hän on tehnyt erittäin arvokasta työtä Tunisian ihmisoikeuksien puolesta ja toimii myöskin Brysselissä erään säätiön palveluksessa. Nyt voinkin antaa puheen vuoroja näille asiantuntijoille niitä voimme keskittyä näin lyhyessä ajassa tämän asian käsittelyyn. Olkaa hyvät. Still then, Mr. Martos. Herra Martos, ensimmäisenä olkaa hyvä. Merci beaucoup. Euh, je vous remercie pour cette Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä kutsusta ja tästä aloitteesta tukea ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Haluaisin tehdä muutamia huomioita enemmän poliittisia ehkä kuin teknisiä. Aivan aluksi uskon, että nyt on sellainen hetki, jota värittää yleisesti ottaen ihmisoikeuksien ja demokratian kehitys. Ja nämä aloitteet liittyvät vakavampaan asian poliittiseen tahtoon vahvistaa kaikissa politiikoissa näitä asioita, joissa ihmisoikeus ja demokratia voivat olla uhattuina. Esimerkiksi hiljattain tietyt henkilöt, jotka olivat näissä äh, mukana, joutuvat tämän tyyppisen tilanteeseen. Joten siis tällaista esimerkkiä tulee pitää yllä maissa, jotta Euroopan unionin tahto ottaa riskejä olisi selvä. Meillä on myös yhä enemmän ja enemmän kilpailua olemassa päättävyyden näiden demokraattisten mallien suhteen. Esimerkiksi arabi- ja islam maissa. Katar on käyttänyt yli miljardi dollaria tukeakseen islamistisia liikkeitä. Kiinakin kehittää erittäin tärkeää toimintaa, joka erityisesti keskittyy journalistien kouluttamiseen. Haluaisin tässä palata erääseen esimerkkiin, joka on Euroopan unionin demokratiatyötä värittänyt. Tässä viittaan menneisyyteen voimme pitää siitä johtopäätöksiä tulevaisuuden varalle. 80-90-luvulla äh, Euroopan unioni käytti äh, Chilessä ja Etelä-Afrikassa erittäin ähm, tehokasta siirtymäkauden äh, politiikkaa. Tämä on ollut todellista diplomatian voittokulkua, mutta myöskin Euroopan unionin onnistuminen. Ja siinä on tiettyjä asioita, jotka ovat meille ehkä opiksi. Ensinnäkin näissä maissa poliittinen, niiden suhteen poliittinen mielipide oli hyvin selkeä. Näin ei välttämättä aina ole viime vuosina tehtyjen intervaltojen kohdalla. Sitten meillä oli myöskin hyvin selkeä tilanne, jossa me emme ehkä näiden valtioiden kohdalla pyrkineet hallituksen kanssa tekemään yhteistyötä, vaan muiden toimijoiden oli siis hyvin selkeää, ketkä olivat meidän kumppaneitamme, ja meidän tuki oli, tu, tukemme oli erittäin selkeää. Me emme tukeneet kaikkia medioita esimerkiksi, vaan vain niitä medioita, joilla oli demokratian siirtymisessä hyvin tärkeä rooli esimerkiksi Weekly Manin ja Guardianin kohdalla Etelä-Afrikassa tai sitten Chilissä vastaavasti medioiden kohdalla. Ne olivat siirtymävaiheessa erittäin tärkeitä tekijöitä. Tämä tuli ottaa huomioon. Sitten meillä oli myöskin strategista tukea, joka oli erittäin hyvin kohdennettu. Otimme huomioon jokaisen maan erityistilanteen ja esimerkiksi tuimme se, sellaisia tutkimuskeskuksia, instituutioita, jotka olivat todellisia ähm, korvaavia elimiä hallitusten tukemille yliopistoille. Tämä oli hyvin tärkeä tuki. Näiden maiden kohdalla oli tärkeää, että itsenäisyys ja autonomia valtioon valtion suhteen säilyy ja että olisimme mahdollisimman johdonmukaisia Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden politiikka mahdollisimman johdonmukaista ja että politiikkaa tehtäisiin ylhäältä päin ja että se kaikkein suurin yleinen nimittäjä olisi lähtökohta eikä kaikkein pienin. Konteksti on tässä erittäin tärkeä Euroopan unionin tilanne tuolloin tiettyjen arabimainen suhteen on aivan erilainen. Nyt me emme voi enää harjoittaa tällaista politiikkaa, jossa olemme ystävyyssuhteessa diktatoristen hallitusten kanssa. Euroopan unionin täytyy tarkasti suunnata tukensa niille, jotka ovat siirtymävaiheen toimijoita, demokraattisen siirtymävaiheen luonnollisesti. Olen myöskin sitä mieltä, että on erittäin tärkeää tehdä töitä sellaisen järjestelmän parissa, joka tekee mahdolliseksi nopeamman toiminnan. Usein meillä on liian suuri aika ero tarpeen ja sitten tukitoimien välillä. Meidän tulee myöskin tehdä menettelystä joustavampia kriteerien suhteen. Meidän tulee olla nopeampia ja seurata tapahtumia olen sitä mieltä, että luonnollisesti tässä meidän tulee tehdä paikallisten järjestöjen kanssa töitä, jotta emme vaikuta siltä, että olemme ulkopuolinen voima, joka haluaa käyttää vaikutusvaltaansa maassa. Välillä Euroopan unionin tukea on kritisoitu. Tällaista on tärkeää, että otamme paikallisia toimijoita mukaan ja että tämä tapahtuu sellaisten paikallisten kumppaneiden kanssa, jotka todella ovat sitoutuneet muutoksiin, eivätkä ole liian lähellä vallan piirejä, niin kuin välillä tapahtuu. Kiitoksia. Dank. Äh, next on... Kiitoksia paljon. Seuraavaksi Carlos Hernandez, joka on Euroopan ihmisoikeus- ja demokratiaverkoston puheenjohtaja. Hän kommentoi komission ehdotusta siinä muodossa, jossa se on esitetty. Teillä on viisi minuuttia puheenaikaa, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että saimme kutsun olla täällä tänään. Aivan lyhyesti vain. toteaisin, että yleisesti ottaen, kun tarkastelen koko tätä asetusta, josta nyt puhumme kansalaisyhteiskunnan kannalta, yleisesti ottaen myös niitä tarkistuksia, joita nyt on ehdotettu, vaikuttaa siltä, että nyt ollaan oikealla, oikeilla raiteilla – Yleinen mielikuva, jonka me saimme, on se, että tämä väline ja uusi asetus ovat paljon johdonmukaisempia tavoitteiltaan ja sen osalta, miten ihmisoikeuksia ja demokratia pyritään pönkittämään tämän välinen kautta kuin aiemmin. Kansallisjärjestön järjest, kansallisyhteiskunnan järjestön kannalta on mielenkiintoista havaita, kuinka tässä on suhtauduttu kansallisyhteiskunnan rooliin muutosten eteenpäin viejänä. Tämä on seikka, jota ei voi liikaa painottaa, varsinkaan siirtymäkausien aikana ja varsinkin silloin, kun tuetaan ihmisoikeuksia. Yleisesti ottaen pyritään vahvistamaan, jollakin tavalla edistämään joustavuutta, jota välineessä on mukana. Niitä pystytään toimimaan joustavasti kaikkein vaikeimmissa maissa, erityisestikin ihmisoikeuspuolustajien aseman parantamista ja koko tätä mekanismia on haluttu vahvistaa. Tästä haluaisimme tietää enemmän. Ja mikroluotot, mikroluottomekanismi sekä on hyvä asia. Lisäksi pyritään parantamaan Euroopan unionin toimintakykyä ja komission mahdollisuuksia toimia hätätilanteissa tai transition siirtämän aikana. Tämä on kauan ollut keskustelussa jo ilmoilla ja arabi kevään myötä tämä nyt on toteutumassa. Nämä ovat asiat, joista me pidämme. Lisäksi on vielä, vielä olemassa jotakin avoimia kysymyksiä jotka pitäisi hoitaa kuntoon tämän välineen kohdalla. Ihmisoikeusvälin kohdalla sen keskittyä kolmeen avoimeen seikkaan vielä. Ensinnäkin täydentävyyskeskustelu, toiseksi keskustelu joustavuudesta ja kolmanneksi keskustelu demokratiaa valvonnasta tämän välineen tarkkailun takaa arvion yhteydessä. Täydentävyydestä on sanottukin jo, ja keskustelu on rönsynyt, rönsyillyt sinne tai tänne täydentävyys ja politiikan johdonmukaisuus ovat äärimmäisen tärkeitä. Niitä ei pitäisi jättää huomiotta. Tämä on täysin selvää. Kysymys kuuluu, onko tämä asetus oikea paikka keskustella siitä, kuinka täydentävyys pitäisi toteuttaa? Me uskomme, että tehokas täydentävyys voi toteutua vain ainoastaan maan tasolla, ohjelmasekirjojen tasolla, sen sijaan, että asetuksen tasolla tämä hoidetaan kuntoon. Tässä mielessä katsomme, että olisi parempi kannustaa sekä komissiota että parlamenttia olemaan tekemättä liian monia viittauksia välineisiin Euroopan unionin työkalupakissa ja asetuksessa. Pikemminkin tarkastus voitaisiin sanoa yleisesti ottaen, että pitäisi antaa komission mandaatti tarkastella täydentävyyskysymystä siten tuota huomioon koko tämä työkaluarsenaali. Joskus on sellainen mielikuva, että välillä me tarkastamme välineitä, jotka ovat äh, jollakin tapaa samantapaisia, esimerkiksi vakausväline ja ihmisoikeusväline. Joskus on tärkeämpää tarkastella DCIin ja alueellisten välineiden johdonmukaisuutta ja politiikan johdonmukaisuutta. Tässä valossa kantaisi pitää mielessä se, että monet epäjohdonmukaisuudet Euroopan unionin politiikasta ovat peräisin ei niinkään itse välineistä, vaan pikemminkin poliittiselta tasolta ne ovat peräisin ja poliittisilta mestareilta nämä epäjohdonmukaisuudet ovat peräisin. Joustavuudesta. En usko, että voimme liikaa lisätä joustavuutta hätätilanteissa ja siirtymävaiheessa. Ehdotukset, jotka nyt on tehty, ovat hyviä. Ja ne vievät asiaa oikeaan suuntaan. Ihmisoikeuspuolustajien tuki, mikroluotot, ydintuki, luotot, 100 000 euroa tämä raja. Tämä kaikki on tervetullutta, mutta suorien tukien raja yhdestä kolmeen miljoonaan euroon pitäisi saada nostettua hätätilanteessa. On tärkeää, että näissä tapauksissa komissiolla on todellakin kapasiteettia, kykyä reagoida ja toimia noissa maissa. Määrärahojen ra- rajoittaminen tällaisessa tilanteessa alle 100 000 euron, anteeksi, alle miljoonaan euroon olisi yksi tapa leikata komission toimintakykyä, mahdollisuutta toimia hätätapauksissa. Tärkein kysymys liittyy vielä menettelyyn, siihen miten varmistetaan valvonta ja joustavuus samanaikaisesti. Tämä on menettelytapa kysymys, ei niinkään kyse summista. Viimeinen kysymys, nyt kun aika loppuu, on demokratian, val- demokratian valvonta. Tämä liittyy edellisiin kysymyksiin. On tärkeää, että tehostamme varsinkin parlamentin mahdollisuutta valvoa demokratian välineen toteuttamista, valvonta, tapoja, modaliteetteja täytyy tarkastella. Olipa sitten kyse EPDstä tai muista toimijoista, emme ole oikein varmoja siitä, onko paras tapa toimia tämän delegoitujen säädösten kautta. Voidaanko näiden kautta varmistaa, että parlamentaamaisuus valvoa tavalla, jota parlamentti on peräänkuuluttanut vielä täytyy pohtia asiaa syvällisemmin. Tässä valossa olen kyllä valmis vastaamaan teidän kysymyksiinne vielä myöhemmin, mutta päätän nyt puheenvuoroni tähän. Et la dernière, c'est Madame Lilia Ribay, membre fond... Viimeisenä Lilia Ribay, Tunisian vaalien demokratian tukijärjestön puolesta. Teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä viisi minuuttia. On la peine euh, Kiitoksia, kiitoksia kun haluatte kuunnella Tunisian kansallisyhteiskunnan kannan. Se on nyt tämän keskustelun tärkein kohde, koska loppujen lopuksi me olemme se taho, jonka pitäisi nämä varat saada, mutta tällä hetkellä – kentällä olemme tärkein taho, joka edelleen taistelee todellisen demokratian puolesta omassa maassamme. Haluaisin lyhyesti ensin esitellä yhdistyksemme järjestämme järjestö perustettiin alle vuosi sitten vallankumouksen jälkeen maaliskuussa. Meillä on 2600 jäsentä, 25 toimistoa eri puolella Tunisia, Tämän lisäksi meillä on myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja Dubaissa vaalien ja 23. lokakuuta ähm, valvoimme, tarkkailimme vaaleja. Tämän jälkeen olemme järjestäneet äänestäjien ja, äänest- ja, ja jäsenten välisiä tapaamisia. Viime viikolla esittelimme ehdotuksemme joka koskee uusia rakenteita, jonka tehtäväksi tulee tulevien vaalien järjestäminen. Ja keskustelemme nyt tästä asiasta Euroopan unionin varoista. Sehän on tänään aiheena. Haluaisin aivan lyhyesti kertoa, mitä hyötyä nämä varat merkitsevät ja mitä etua niistä voi olla maille, jotka ovat demokratisoitumisen tiellä. Ensinnäkin on asia, jota olisi korostettava. Se koskee sitä, että meillä on samat arvot ja samat intressit. Kaikki haluamme, että Tunisia todella ryhtyisi toimimaan demokraattisesti. Ja kentällä tiedämme erittäin hyvin, että Euroopan intressinäkin on onneksi se, että naapurustossa on maita, joissa demokratia toteutuu. Toinen kohta koskee Euroopan unionin viljelemää imagoa maassamme. Se on puolueeton, se on meille kentällä hyvin tärkeä, koska usein meiltä kysytään, mistä rahanne tulevat. Ihmiset ovat hyvin epäluuluisia ja luulevat, että varojen, varojen alkuperä on hämärä. Euroopan unionin rahoituksen ansiosta saadaan aikaan tasapaino. En halua tästä pitkään puhua. Todella täällä on paljon varoja, jotka kulkevat Tunisian kautta ja paljon kentällä toimivia voimakkaita tahoja. Ja tämä on meille merkittävä vastapaino ja se on kansalaisyhteiskunnan hyvin tärkeä. Mitä huonoja puolia sitten on havaittavissa kentällä tämän rahoituksen suhteen? Ensinnäkin tiedotus näkyvyys on heikkoa, ei aina tiedetä, kehen on, on otettava yhteyttä. Usein kuulee sanottavan, että pitäisi ehkä ottaa sinne sinne yhteyttä. Siis tieto menee huonosti perille. Usein vallankumouksen jälkeen meillä on nuoria järjestöjä, kuitenkin pyydetään, on paljon edellytyksiä ja näiden nuorten järjestöjen on vaikea täyttää ne. Sitten reaktiivisuus, valitettavasti EUn menettelyt eivät ole juurikaan reaktiivisia. Kun varoja tarvitaan tietyllä hetkellä, ne eivät sitten tietystä syystä tulekaan. Verrattuna muihin varojen myöntäjien reaktiivisuus on heikkoa ja joustavuuttakin on vähän. budjettikohtien tasolla. No, en nyt halua käyttää puheenkaan enempää. Toivon, että olen Mm, pystynyt vetämään yhteen eri näkökohdat ja voin mielellään vastata kysymyksiin. Kiitoksia. Merci, vielen dank. Ähm, die shadows sind... Kiitoksia. Varjoesittelijät ovat osittain paikalla. Anna Gomez ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Uh, you're the first... Mikä te haluatte puheenvuoron, te saatte puhua ensimmäisenä varjoesittelijänä. Uh, nos invités et euh, par leur... Haluaisin kiittää vierailijoitamme heidän valmiudestaan vasta kysymyksiin näistä tiedoista ja myöskin Alexander Lambsdorffia siitä, että hän on ryhtynyt aloitteeseen tuoda teille tänne keskustelemaan. Tämä on erittäin hyödyllistä mielestäni. Haluaisin tiedustella vielä teiltä seuraavia asioita. Äh, herra Martos, onko teillä Human Rights Watchin puitteissa, te olette nyt viittasitte äh, kokemukseenne Euroopan unionin toiminnasta ja toiminnasta kontekstissa, johon te kuulutte. Oletteko te kouluttanut journalisteja arabikevään maissa, erityisesti sellaisissa maissa, joissa, kuten Libya, Euroopan unioni on ottanut vastuuta medioiden toiminnasta? Ymmärrän täysin, mitä te sanoitte, ja on todellakin tarpeen olla valikoiva. Me tuemme niitä medioita, jotka tukevat demokratiaa, ihmisoikeuksia, monimuotoisuutta, suvaitsevaisuutta. Emme tietenkään tue muunlaisia, joilla on erilaisia päämääriä, mutta kun ajatellaan yleistä tukea esimerkiksi äh, säännösten suhteen, tässä haluaisin teiltä kysyä, eikö tämä myöskin ole Euroopan unionin rooli tukea tällaista toimintaa? Erityisesti haluaisin tietää, oletteko te ja muut kollegat sitä mieltä, että olette Euroopan unionin taholta – saaneet tehokasta käytännöllistä tukea, jota teidän kokemuksenne olisi saatu nyt arabikevään maiden kumppaneiden käyttöön. Sitten herra Hernandez, voisitteko tarkemmin kertoa, miksi delegoidut säädökset eivät olisi hyvä tapa vahvistaa parlamentin demokraattista valvontaa ihmisoikeuksien ja demokratian suhteen. Ja sitten rouva Ribai. Haluaisin kysyä, kirjasin hyvin ylös se, mitä kerroitte, nopeus, joustavuus, mutta onko teillä sellainen tunne, että Euroopan unionin valtuuskunta Tunisissa voi teille vastata ja ta- tarjota projekteja teidän toiminta-alallanne tehtäviksi. Ja mikä teidän reaktionne on siihen, kun puhutaan neutraalisuudesta tai Katarin ja Saudi-Arabian kohdalla tai Yhdysvaltojen kohdalla, tai kun Arabi Liika on Tunisiassa kouluttanut vaalitarkkailijoita, kuinka te arvioisitte Euroopan unionin roolia verrattuna näihin muihin toimijoihin tai siihen, mitä NDA on tehnyt teidän maassanne? Anteeksi, unohdin sanoa, että kukin saa hyvin vähän aikaa vain puheaikaa. Francisca, kaksi minuuttia. <laughs> No, olisi ollut kiva saada puheenvuoro jo aiemmin siinä tapauksessa. No, yksi kysymys kuitenkin. Anna jo siihen viittasi. But, um... Te sanoitte, että pitää tämä tuen saanti esimerkiksi hoitaa joustavasti, sääntöjen täytyy olla joustavata. Kun on kyse asetuksesta, onko asetus nyt sitten esteenä joustavuudelle? Te viittasitte, että ongelma on pikemminkin täytäntöönpanossa ja että sieltä ja täältä pitäisi muuttaa asetusta ja tekstiä, ja tämä sitten helpoittaisi elämää ruohonjuuritasolla. Toinen seikka, joka on tärkeää, ja liittyy tähän ensimmäiseen, on henkilöstökysymys ja henkilöstöresurssit paikan päällä. Anne jo viittasikin kysymykseen, kuka on vastuussa ja kuka voi vastata tähän kysymykseen. Minulla on siellä mielikuva, että henkilökunnan lisääminen voisi olla hyödyksi tässä valossa. If the one sentence, one sentence Yksi lause, Graf Lambsdorff. In dem Satz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 Bon, rapidement, euh, je n'ai pas une connaissance. Hyvin nopeasti minä en tunne tarkasti Euroopan unionin ohjelmia arabimaissa, mutta voin sanoa, että hiljattain komission kanssa meillä oli hyvin mielenkiintoinen työ Venäjän suhteen. Tarkastelimme sitä tai Euroopan unionin valtuuskunta Moskovassa meidän kanssamme pohti turvallisuuskysymyksiä eh, viestinnässä ja sen tukemista. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen asia. He myöskin tukivat eh, sellaisia ihmisiä, jotka olivat joutuneet tiettyjen valtojen eh, hyökkäysten kohteeksi tässä – herra Beketov, moskovalainen journalisti, oli mukana. Haluaisin kiittää todellakin tästä toiminnan nopeudesta. Ja sitten muutama päivä myöhemmin valtuuskunta otti yhteyttä organisaatioita minä edustan, jotta Venäjän yleinen syyttäjä antaisi tietoja journalistien murhiin liittyen. Tämä oli erittäin tärkeä asia. Tämä on sen tyyppistä toimintaa ja yhteistyötä, jota voisimme äh, kansainvälisten ja kansallisten kansalaisjärjestöjen kanssa järjestää. Ja sitten äh, valikoivuus minä henkilökohtaisesti tukisin tai minun organisaationi tukisi hyvin tarkkaa valikoivuutta siinä tuessa, jota Euroopan unioni antaa poliittisille tai yhteiskunnallisille toimijoille, erityisesti siirtymävaiheen maissa. Tämä ei tarkoita sitä, että tekisimme vain tätä. Kuten tässä Rouva Gomez sanoi, me voimme tukea instituutioita ja medioiden säätelyä, kun valtion medioita halutaan muuttaa todellisiksi yleisiksi medioiksi. Ja tässä voimme tehdä yhteistyötä ja keskustella viranomaisten tai instituutioiden hallitusten edustajien kanssa, mutta olen sitä mieltä, että poliittisesti on erittäin tärkeää näyttää, mikä Euroopan unionin viesti on. Ja tämä viesti on se, että haluamme tukea niitä toimijoita siirtymävaiheessa, jotka tähtäävät demokratiaan. Ähm, Kiitoksia paljon. I will take from... No, olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne kun me teemme työtä demokratian ihmisoikeuksien puolesta, neutraalisuuden, puolettomuuden ylläpitäminen on tärkeää. Mutta miten me, meidän ei pitäisi olla neutraaleja. Meidän täytyy osoittaa, mitkä meidän arvomme ovat, mitä me peräänkuulutamme. Tämä on avainviesti ja tämä täytyy tehdä selväksi, varsinkin tämän välineen yhteydessä. Ja tämä väline myöskin mahdollistaa, mahdollistaa tämän. Sitten Anna Komisin kysymys delegoidusta säännöksestä. Tämä on hyvin teknistä keskustelua tietystikin mutta muutama kysymysmerkki meillä vielä on. Ensinnäkin delegoidun säännöksen määritelmä. Tätä ei pitäisi käyttää olennaisten tekijöiden määrittelemiseen tai muuttamiseen. Toistaiseksi on käyty keskustelua siitä, että delegoituja säännöksiä käytettäisiin esimerkiksi monivuotisten strategiasuunnitelmien ja toimintasuunnitelmien kohdalla. Mutta nämähän ovat erittäin tärkeitä osia tätä instrumenttia ja politiikkaa, Ymmärrän kyllä teidän pointtinne, mutta samanaikaisesti tämä on hieman kummallista. Miten nämä kaksi voidaan yhdistää? Sisältöpuolesta enemmän ja valvontakapasiteetista. En ole nyt täysin varmoja siitä, että delegoidut säädökset antaisivat parlamentille enemmän mahdollisuutta vaikuttaa asioihin ja valvoa sitä, miten asiat hoidetaan ruohonjuuritasolla tai vastuu- ja tilivelvollisuuden parantamisen suhteen. En ole varma, että ne toimisivat tasavertaisuus koko tässä prosessissa, kun muokataan politiikkaa. Tähän, tätä haluatte, mutta saattaa olla, että saattekin jotakin muuta ja sitten joudutte elämään sen kanssa, mutta ei siinä mitään. Tähän voidaan paneutua monellakin tapaa. Osa kollegoistanikin voi ehkä osallistua tämän keskustelun, mutta tärkein seikka olisi, että delegoitujen säädösten osalta ei ole pelkästään parlamentti, joka on mukana kuvassa, vaan myöskin neuvostolla ja jäsenvaltiollakin oma lusikkaansa sopassa. Ja meillä on jotakin varau- varaumia tämän suhteen, niin kuin yritin sanoa jo aiemmin. Monet seikoista, joista keskustellaan tänään, voidaan helposti johtaa takaisin siihen, että johdonmukaisuutta tai poliittista tahtoa on puuttunut pitää kiinni tietyistä näkemyksistä. Pelkään pahinta tekoidut säädökset ikään kuin vain ruokkisivat tätä ongelmaa suunnittelutasolla tai tämän välineen toteuttamisen tasolla, emmekä juuri tätä halua. Joten tämä olisi minun kannanottoni. Olen varma, että parlamentti löytyy muutoinkin vahva rooli ja mahdollisuus valvoa ja varmistaa tilivelvollisuus tämän välineen käytössä. Delikoidut säädökset, onko se oikea tapa hoitaa asiaa, en ole ollenkaan vakuuttunut tästä. Thanks. Please, but I think you have a wrong opinion and we have... Minä uskon, että te olette kyllä väärässä tässä, mutta puhutaan tästä myöhemmin. <laughs> Äh, alors, je vais répondre euh, par rapport donc... Niin, haluaisin vastata näihin kahteen merkittävään kysymykseen, jotka minulle esitettiin. Ensinnäkin koskien äh, Euroopan puolueettomuutta verrattuna muihin tahoihin, NDIhin ja muihin. Tunisiassa esimerkiksi kentällä tämä on tosiasia. Amerikkalainen rahoitus eh, on sellaista, jota ei katsota hyvällä silmällä, hyvällä silmällä monelta taholta. Mon, monet tahot eivät voi sitä hyväksyä. Esimerkiksi emme piissä, minulla oli sopimus, mutta jouduin vastaamaan ei, koska, koska rahoitus ei olisi voinut olla hyväksyttävissä. Nämä ovat tilanteita, joissa joudumme toimimaan välillä. Mikäli meidän valintoihimme ei puututa, niin se voisi vielä mennä, mutta sitten on tilanteita, tilanteita, joissa emme voi hyväksyä sellaista, mitä kenttä ei hyväksy. Joustavuuteen koskien näiden Iran? Puheenjohtaja keskeytti. Niin, äh, niin, niin en puhunut Teheranista, vaan Teherän, siis kentästä. Äh, de la TIDE, äh, à chaque fois on nous pose à tout... Niin, niin aina kun olen käynyt eri paikalla varsinkin vaalien jälkeen ja lehdistö on haastatellut minua, niin ensimmäinen kysymys on aina ollut, mistä rahat, rahanne tulevat? Aina näin kysyttiin ja olisi riittänyt, että sanotaan, että, että Yhdysvalloista. Ja se olisi riittänyt sille, että menetämme kokonaan uskottavuutemme, koska niin kuin on nähty, USA-politiikkaan liittyvät muut pyrkimykset kuin Tunisiassa. Se vaikuttaa tilanteeseen. Sitten joustavuudesta. Euroopan unionin rahastojen joustavuudesta. Kyseessä on kenttä, jossa muut tahot ovat paljon reaktiivisempia. Viime vuonna, kymmenen kuukautta sitten, viittasin tähän, kun minulla oli kunnia kertoa teille asioista. Me pyysin varoja kiireisesti niin, että voidaan kouluttaa tarkkailijoita ja niin edelleen. Valitettavasti Valitettavasti menettelyt olivat sellaisia, ettei näitä varoja ole vieläkään voitu myöntää. Esimerkkejä voitaisiin jatkaa loputtomiin. Koskien sitä, kuinka vaikeaa on ollut toimia kentällä, kun johtuen juuri siitä, että Euroopan unioni on ollut niin hitaasti reagoiva – Meillä oli esimerkiksi jotakin viiden päivän koulutusta tai ja sitten tähän vaikutti niin tilanne, että meiltä puuttui vielä uudet proseduurit ja päätimmekin viiden päivän koulutuksen sijaan järjestää kaksi plus kolme päivän koulutusta niin, että saamme uudet proseduurit käyttöön. Ja tämä johti siihen, että menetimme rahoituksen kokonaan. nyt jo me, tilanne on se, että meillä on esimerkiksi niin vaaditaan kolmen vuoden kokemusta järjestöiltä, jotka on perustettu vasta vallankumouksen jälkeen. Eihän tämä ole mahdollista. Meidänkin järjestelmän perustettu alle vuosi sitten. Ei tällaisia seikkoja voida soveltaa meidän järjestöihimme. Voisin puhua tästä tuntikaupalla, mutta valitettavasti meillä ei ole aikaa. Nämä menettelyt valitettavasti eivät sovellu meidän tilanteeseemme. Kyllähän Tunisiassa rahaa on. Ja muut tahot, niin en nyt tarkoita, että kyseessä olisi mikään Persialahden maa. Mutta näemme kyllä, että täällä on muita järjestöjä, jotka hyväksyvät rahoitusta. Me olemme tehneet valinnan olla puolueettomia. Toki meillä on poliittisia kantoja, mutta meillä ei ole, me emme ole poliittisesti leimautuneita, mutta on järjestö, järjestöjä, jotka ovat poliitisoituneita ja se on heidän oikeutensa. He saavat heti rahoja käyttöön, kun he niitä tarvitsevat. Joten jollakin tavalla tämä on este meille, koska meillä ei ole tällaisia vaihtoehtoisia rahoituslähteitä eikä tällaista joustavuutta. Herzlichen Dank. Now we have to come to the other point. tiedoksi Euroopan parlamentille, että voimme pitää kiinni meidän prioriteeteistamme ja pyrkimyksistämme ja varmistaa, että ne toteutuvat, mikäli vaaditaan kolmen vuoden kokemusta ennen kuin voidaan mitään muuttaa, niin minusta tämä on suorastaan vitsi. Ja näistäkin syistä katson, että me pidämme kiinni näkemyksistämme, mutta Graf Lambsdorff yksi ainoa lause, koska tulkit ovat osoittaneet jo kärsivällisyyttään. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette täällä ja pysytte meidät tänne. Uskon, että tämä oli yhtään hyödyllistä meidän kaikkien. kysymys koiduista säännöksistä täytyy ottaa vielä käsittelyyn, mutta varsinkin tämä viimeisin konkreettinen esimerkki oli äärimmäisen hyödyllinen. Tämä osoitti, kuinka tähän demokratian välineeseen täytyy saada joustavuutta, mutta myöskin varhainhoitoasetukseen täytyy saada jotain joustoa. Minä tiedän kyllä. Siksi demokratia, Democracy Endowment-välinekin täytyy ottaa uuden tarkastelun kohteeksi ja täytyy käsitellä tätä kokonaispakettia – samanaikaisesti niin, että pystymme vahvistamaan niitä kaikkia. No, hyvä. Kiitoksia Graf Lambsdorff, että hän hoisti tässä jo esittelijänä tai pikemminkin puheenjohtajan homman kiittämällä asiantuntija. Joka tapauksessa vielä kiitokset. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Yksikön päällikkö Galo on paikan päällä. Ehkä hän voi kertoa nyt mitä on tapahtunut ja miten EU toistaiseksi on reagoinut. Ja, bitte sehr. Warum muss sie sich denn umsetzen? No, miksi teidän pitää vaihtaa sillä paikkaa? Mitä siellä nyt tapahtuu? Mitä ihmettä? Please start. Voisitteko nyt puhua jo, sanoo puheenjohtaja. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Jälleen kerran me olemme todistaneet uusia hirvittäviä tapahtumia ja siviilien surmia Syyriassa. Tämä osoittaa, että me olemme tilaisu- tilanteessa, jossa meillä on väkivallan hallitsematon kehä, joka on suunnattu siviilejä vastaan. Voin vakuuttaa teille, että tämä tilanne on ollut kaikkien ponnistelujemme etulinjassa ulkosuhdehallinnossa ja korkean edustajan töissä, jotta saisimme kansainväliset kumppanimme mukaan näissä asioissa. Mielestäni on olemassa ristiriisaisuutta siinä, että kaikki osapuolet tuntuvat sanovan, että he noudattavat Kofi Annanin suunnitelmaa, mutta näemme kuitenkin erilaisia tapahtumia kentällä. Ja luonnollisesti yksi kaikkein suurimpia ongelmia, joka edelleen on edessämme, on se, että e, YK turvallisuusneuvostossa ähm, emme ole päässeet eteenpäin. Erityisesti liittyen näihin viimeisiin tapahtumiin ja Hamassa tapahtuneisiin siviilien surmiin, korkea edustaja tulee antamaan lausunnon juuri nyt, kun me puhumme sen lisäksi, että tämä brutaali väkivalta ja surmat tuomitaan. Hän pyytää täydellistä selvitystä ei vain tästä rikoksesta, mutta myöskin aikaisemmasta, joka tapahtui vain muutama viikko sitten Huulassa. Hän myöskin vetoaa kansainväliseen yhteisöön, jotta he yhdistyisivät ja ryhtyisivät toimia poliittista edistystä saataisiin aikaan. Hän on osallistunut viime yönä Istanbulissa kokoukseen terrorismin vastaisella foorumilla, jossa käsiteltiin Syyriaa. Ja hän on ollut yhteyksissä Venäjään viikon alussa. Sillä Venäjällä on avainrooli tilanteen avaamisessa YK on turvallisuusneuvostossa. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon, että Kofi Annan tiedottaa eh, YK yleiskokousta viimeistä turvallisuusneuvostoa eh, tapahtumista ja on jonkin verran odotuksia olemassa, että jotakin uusia ehdotuksia häneltä saataisiin liittyen siihen, kuinka edetä asioissa ja kuinka varmistaa, että hänen suunnitelmansa toimeenpannaan. Tähän saattaa liittyä ehdotus jonkinlaisesta ydinryhmän luomisesta sellaisista maista, jotka pyrkivät laukaisemaan tilanteen. Luonnollisesti tilanne on otettu nyt Euroopan parlamentin ensi viikon täysistunnon esityslistalle ja korkea edustaja tulee olemaan paikalla kertomaan ähm, yhteyksistä kumppaneihin ja hän tulee myöskin tekemään selkoa näistä eri kokouksista, joihin on osallistunut. Kiitoksia. Well, thank you, Kiitos On aivan selvää, että olemme kaikki järkyttyneitä median kirjoittamista jutuista viimeisintä Hamaan verilöylyä ei ole vielä vahvistettu, mutta olemme kuulleet, nähneet kuvia huulasta. 30 lasta oli teloitettu kylmäverisesti. Tämä oli järkyttävä. Tämä muistuttaa Länsi-Balkanin tapahtumista. Tällaista emme voi kerta kaikkien hyväksyä ja avainasemassa on Venäjä. Minä haluaisin tietää, Lavrovin varaministeri en muista hänen nimeään, esitti jotakin kommentteja Arabiliikan edustajalle, Arabiliiton edustajalle, ja totesi, että Syyria miinus Assad saattaisi johtaa muutokseen Venäjän kannanotoissa. Onko Venäjä nyt alkanut nähdä tällaista mahdollisuutta, että Syyria ilman Assadia voisi toteutua? Onko Venäjä nyt mahdollisesti luopumassa veto-oikeudestaan turvallisuusneuvostossa? Onko tällaista nähtävissä? ulkosuhdehallinnon edustajille esittäisin kysymyksen, mitä mieltä jäsenvaltiot ovat, mitä korkea edustaja katsoo, että voitais, mitä voitaisiin tehdä Venäjän painostamiseksi, että Venäjä vihdoinkin ymmärtäisi, että sen pitää luopua liittolaisestaan, hylätä liittolaisensa Baath-hallinto, Damaskoksen hallitus. Tämä eristäisi Syyrian ja erottaisi sen Iranin kysymyksestä. Venäjällä on kuitenkin suuria intressejä Persianlahdella mukaan luettuna Persenlahden yhteistyöneuvoston maiden suunnalla. Venäjä ei halua tukea maata, joka nyt on toiminut täysin rankaisematta, tappanut naisia ja lapsia toivon mukaan. Tämä on erittäin monimutkainen tilanne. Toinen kannusapuoli ei tietystikään ole mikään pyhimys, mutta nyt pitää muistuttaa siitä tosiasiasta, että hallitus on mahdollistanut sen, että kovan linjan puolisotilaiset joukot ovat menneet kyliin ja pelotelleet ihmisiä, tappaneet raasti naisia ja lapsia. Tämä on selkeästi rikos ihmiskuntaa vastaan. Uh, Suoraan sanottuna, poliittisesti olemme suhteellisen avuttomia. Me tiedämme, missä ratkaisun avaimet ovat, miten kansainvälinen asenne saataisiin muutettua. Avainasemassa on Venäjä, kuten todettiin. Me teemme sen, minkä voimme. Ja tietystikin voimme lähettää Syyriaan tällaisia miehittämättömiä lentokoneita. Tämä olisi aivan loogi, loogista. Ulkosuhdehallinnon toimien osalta toteaisin, että taloudelliset kontaktit, joita ei ole vielä käytetty hyväksi, on yksi mahdollisuus. Onko vielä Euroopan unionista lentoja Syyriaan? Jotkut eurooppalaiset lentoyhtiöt ja myöskin Syyrian lentoyhtiö edelleenkin lentää Euroopan ja Syyrian välillä lennot Damaskokseen ja Damaskoksesta voitaisiin estää EU-valtiosta käsin. Tämä olisi yksi konkreettinen tapa toimia. Ja myöskin laivat eurooppalaisista satamista kohti Syyriaa voitaisiin pysäyttää. Täten nämä kontaktit, yhteydet Syyriaan voitaisiin katkaista. Frau Gomez. Frau Gomez. Ilman mitään poliittisia ongelmia minä voin sanoa, että olen täysin herra Tänokin lausumien kannalla. Venäjä on avainasemassa. Ja uskon, että Kiina tulee seuraamaan sitä. Euroopan unionin täytyy löytää tapa olla paljon tehokkaampi painostaessaan ja nimetessään ja nolatessaan Venäjä. Brandner. Kiitoksia. Avuttomuuden tunne, joka täällä mainittiin, on todellinen kourin tuntama. Venäjän syyttäminen, osoittaminen sormella ja syyttäminen on yksi asia, mutta se, että muuttaako Venäjä asennettaan, koska silloin omia intressejään, oma lehmänsä yhdessä, se on eri asia. Miten valmiita me olemme sitten sanomaan Venäjälle ja herra Putinille että mitä seuraa siitä, että hän luopuu Assadista. Tämä olisi erittäin tärkeä kysymys. On aivan selvää, että nimeäminen ja häpäiseminen ei riitä. Meidän täytyy pistää pöydälle tiettyjä asioita, jotka voisivat saada Venäjän vakuuttuneeksi. Opposition toiminta. Oppositio ei ole nyt onnistunut kolmen neljän kuukauden aikana yhdistämään voimiaan että kaikki olisi voineet taistella saman asian puolesta, puhutaan yhteen hiilen paikan päällä. Euroopan unionilla voisi olla merkittävä roolinsa, olipa sitten kyse Saudi-Arabiasta, Katarista tai muista maista. Nämäkin maat voisivat vaikuttaa siihen, että oppositio pystyisi toimimaan noistakin maista käsin ja kantamaan oman kortensa kekoon. Olemme nähneet äh, kuvia eri alueilta, mutta Syyriasta, Syyrian ulkopuoleltakin käsin voitaisiin pyrkiä vaikuttamaan tilanteeseen, missä määrin SNC on legitiimi toimija Tämä on myöskin yksi kysymys. Meidän täytyy löytää keskustelukumppani, koska muuten pitkällä aikavälillä vähintäänkin on saman tekevää, kuinka äh, kriisi hoituu. Jatko, jatko, jatko, jatkohoito tulee erittäin vaikeaa. Salfranca. Gracias, señor presidente. Yo creo... Kiitoksia puheenjohtaja. Käsittääkseni seuraamme täysin sietämätöntä tilannetta. Uutisessa puhutaan 78 hengen kolmasta puolet naisia ja lapsia. Nämä äh, Al-Assadin miliisit ovat äh, nämä puukottaneet eilen. Meillä oli epävirallinen Turkin, Saksan, Italian, Yhdysvaltojen ja Ranskan ulkoministerin kokous ja Venäjän ulkoministerin kannanotot ovat täysin sietämättömiä. Siellä toivotan, että Syyrian ystävien ryhmää laajennettiin maihin, kuten Iran. Ensi viikolla korkean edustajan on tuomittava tilanne. Tämän lisäksi kansainvälisen yhteisön olisi pohdittava tiukempia toimia niillä linjoilla, että Syyrian presidentti ymmärtäisi, että se mitä Egypti, Egyptissä ja Libyassa on tapahtunut, voi tapahtua myös hänelle. On aivan sietämätöntä, että täällä äh, kädet ristissä seuraamme tilannetta, emmekä mahda mitään, kun maassa tapahtuu jatkuvasti verilöylyjä. Olemme kyllä täällä hyvässä tilanteessa ja voimme kehittää mielikuvituksellisia toimia joilla voittaisiin tilannetta edistää. Euroopan unionin ja Venäjän huippukokous ei ollut erityisen tehokas, eikä siellä odotuksemme toteutuneet. Kiitoksia. Hmm? Yes. Onko ulkosuhdehallinnon edustajille jotain sanottavaa? Um. Kiitoksia. Puhun hyvin lyhyesti, sillä teillä tulee olemaan mahdollisuus kuulla vastauksia moniin näihin kysymyksiin. Tietenkin korkealle edustajille välitän nämä kysymykset, kun hän tulee ensi viikolla Strasbourgiin. Haluaisin sanoa vain muutaman sanan liittyen Venäjän kannan muuttumiseen. Valitettavasti me emme ole nähneet oikein minkäänlaista muutosta. He ovat aikaisemmin jo puhuneet ja antaneet sellaisen mielikuvan, että heille Syyria voisi olla Syyria ilman Assadia, mutta tämä ei ollut kovinkaan selkeää eikä ainakaan mitenkään se eh, YK turvallisuusneuvostossa heidän käytöksensä ei vaikuttanut. Taloudelliselta kannalta haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että meillä on 50-kertaisesti sanktioita kasvattaneet, niitä sanktioita, jotka yli vuosi sitten aloitettiin, ja seuraavassa turvallisuus neuvostossa. Ehkä sovitaan enemmistä toimista tähän suuntaan. Me olemme siis tekemässä töitä tämän perässä ja kaksi päivää sitten osallistuimme Washingtonissa äh, sanktioita käsittelevän kansainväliseen kokoukseen. Pyrimme saamaan myöskin muita Euroopan unionin ulkopuolelta noudattamaan näitä sanktioita, sillä on tärkeää, että meillä on liittolaisia, jotka ryhtyvät samantyyppisiin toimiin, jotta nämä toimet olisivat tehokkaita yleisesti ottaen, kun Venäjää pyritään vakuuttamaan. Mainitsin, että meillä oli huippukokous. Siitä keskusteltiin hyvin paljon korkean edustajan jatkuvasti Venäjän kanssa yhteyksissä ja pyrkii saamaan asiat eteenpäin. Ja nämä keskustelut jatkuvat edelleen. Kantaan liittyen tilanne on valitettava. He ovat Venäjän oppositio on hajanainen eikä Syyrian, anteeksi, Syyrian oppositio on hajanainen. Me olemme kaikkia opposition kannattajia, emmekä vain tiettyjä kuulleet. Me olemme, on tiettyjä pyrkimyksiä saamaan, saada nämä oppositioryhmät yhteen. Arabiliitto on tarkastellut tätä ja me olemme käsittelemässä asioita myöskin yhteyksissä Arabiliigaan. Kaikki nämä asiat tulevat ensi viikolla esiin. Te kuulette eh, korkealta edustajalta suoraan enemmän näistä asioista. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Erityisestikin teille, koska te tulitte paikalle niin lyhyellä varoitusajalla. Tästä lämpimät kiitokset. Nämä henkilökohtainen tunteeni on, että nyt mä voin sanoa, että Kofi Annanin suunnitelma on kuollut ja kuopattu. Nyt on tultu vaiheeseen, jossa ihmisiä tapetaan, kokonaisia kyliä teloitetaan, naisia ja lapsia erittäin julmalla tavalla. Ja nyt emme voi sanoa, että minkälaista sopimuksesta on enää jälkeäkään jäljellä. Emme voi käyttää tätä sopimusta enää minkäänlaisena alivina tekosyynä. Meidän täytyy nyt tehdä muita päätöksiä. Kiitos.